jälkeen tulee yksinkertaistettu menettelyäänestys maat ja mietinnöstä EU-varojen käytön valvonta Afganistanissa. Äänestämme tässä nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Niin, menisittekö paikallenne? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 550 puolesta, 5 vastaan. Suurella enemmistöllä hyväksytty. Sydämelliset onnittelut. Rouva kollega Mathieu. Rieran mietintö, Rieran mietintö koskien miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen toteuttamisesta mahdollisuudessa työhön, ammatilliseen koulutukseen ja uralla etenemiseen sekä tuolessa annetun direktiivin täytäntöpanon soveltaminen. Äänestämme päätöslauselman esityksestä. Äänest... Tarkoitus kolme. Nimenhuutoäänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Kollega Saaja, olette kuitenkin myöskin äänestänyt. Äänestys päättyy. 537 puolesta 22 vastaan. Hyväksytty. Tämä oli sitten koko äänestys. Onnittelut, rouva kollega Riera Madurel. Nyt sitten äänestys tapahtumista Gaasassa. Herra kollega Schulz saa puheenvuoron. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia siitä, että annatte minulle puheenvuoron. Pyytän teitä, että suotte minulle Kaksi huomiota haluaisin tehdä. Ensinnäkin päätöslauselmasta, joka, josta nyt äänestetään, ja sen jälkeen henkilökohtainen huomio, joka koskee tämän talon kollegamme. Ensinnäkin tästä päätöslauselmasta. Minun ryhmäni, hyvät kollegat, eilen illalla vielä hyvin intensiivisesti ja intohimoisesti keskusteli. Ja, ja keskusteli tästä päätöslauselmasta. Tänä aamuna olemme kaikki saaneet sen vaikutelman siitä, mitä Francis Wylskin juuri puhui tässä aseellisessa äh, selkkauksessa. Jos kansainväliset järjestöt eivät ole turvassa, niin sitten on saavutettu erittäin huolestuttava tilanne ja täytyy vedota juuri tässä tapauksessa Israeliin, kansainvälisten yhteisöjen laitoksia kunnioittaa, koska muuten tämä humanitaarisen tilanteen ja infrastruktuurien ylläpito, sitä ei voida äh, varmentaa, varmistaa. Ja tämä ei ole kansainvälisen oikeuden intressin mukaista. Sitten toiseksi. Meidän pitää äänestää tämän puolesta, koska pitkien keskustelujen jälkeen, koska me uskomme, että on tärkeää ja oikein, että nyt päätetään siitä tällä hetkellä. Ja että tämä viesti, jonka Euroopan parlamentti instituutiona lähettää, niin koska se on tarpeellinen. Mutta yksi asia on varma. Väkivallan kehitys, joka ei pysähdy eikä pysähdy koulujen ja lastentarhojen ovella, sitä täytyy syvällisesti tuomita, ei pelkästään pahoitella. Ja tämä ei heijastu tässä päätöslauselmassa. Tämä ei päätöslauselmassa heijastu, mutta me haluamme, koska uskomme, että otamme huomioon monien kollegoiden tunteet muistakin ryhmistä, että näin, näin kuitenkin pidättäydytään tässä. Haluan kollegasta, joka poliittisen uransa aikana juuri rauhan puolesta maailmassa ja EU:ssa on, on tehnyt suuria ansioita, niin hänestä sanoa tänään jotain. Viimeinen täysistunto on nyt, johon kollegani Michel Rocard osallistuu meille sosiaalidemokraateille, sosialisteille ja uskon, että meille kaikille. herr präsident! ich möchte an die adresse des kollegen rocard sagen da ich. herrakollega rocardille sanon että en voinut olla vastaanotolla eilen koska neuvoston puheenjohtaja Mirek Topalainen, Tsekin pääministeri, oli täällä. Herra kollega Michel Rocard, haluaisin korkeimman kunnioitukseni esittää teille ystävyyteni ja toivon teille kaikessa siinä, mitä aiotte nyt tehdä. Onnea ja toivon, että näemme usein tulevaisuudessakin. Ja kiitoksia suuresta panoksestanne, jonka olette antanut Euroopan yhteentymiselle. Vilpittömät kiitokset Michel Rocarille. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Gahler möchte... Hyvät kollegat, Gahler haluaisi tehdä kohtaan kolme ehdotta suullista tarkistusta herr präsident! auch in Kiitoksia. Myöskin keskustelun jälkeen muiden ryhmien kanssa haluaisin seuraavaa ehdottaa että englanniksi nyt, että tämä erityisvastuu korvataan sanalla tärkeä rooli. Joten sen jälkeen se olisi mikä koskee tärkeää roolia Egyptille. Kiitoksia. Dagegen gibt es keinen Widerspruch. Ei ole vastahuomautuksia joten puolesta äänestävät käsi ylös, sitten vastaäänet tyhjiä. Yksi tyhjä, joten melkein koko parlamentti äänesti näin. Sitten äänestämme kahdessa osassa kohdasta C, ensimmäinen osa puolesta, vai D? Ei kun tämä on C, johdantosa kappale C. Voidaan sen sanoa aina oikein minulle. Useimmiten. Tästä täysin salista myöskin saan e- erilaisia. No ensimmäinen osa seestä kuitenkin. Ensimmäinen puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. Tämä voidaan tarkistaa. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 350 puolesta 214 vastaan. Hyväksytty. Nyt äänestämme tästä koko tekstistä päätöslausumista puolesta vastaan tyhjää Ei yhtään vastaajanta, muutama tyhjä, joten näin on päätetty tästä tekstistä. Hyvät kollegat, haluaisin informoida teille, että nyt yritän sitten puheenjohtajan tai tämän Euro-välimeri yhteiskokouksen niin sen puheenjohtajiston kautta saada aikaan samanlaisen päätöksen kuin minkä te tässä nyt parlamentissa juuri päätitte. Ja sitten tullaan päätöslauselmaan Afrikan sarven tilanteesta. Siinä on kuuden ryhmän päätöslauselmaesitys. Rova Gomez haluaisi tehdä suullisen tarkistuksen. Olkaa hyvä, Rova Gomez. Propor un um novo para haluaisin ehdottaa uutta kappaletta ennen kappaletta yksi. Toteaa, että tämänhetkinen tilanne Afrikan sarven maissa ei noudata niitä edellytyksiä, joita yhteistyölle on asetettu artiklassa 9 kotonun sopimuksessa. Tämä on lause, joka löytyy jo niiden kolmen kollegan mietinnöstä, jotka hiljattain kävivät tällä alueella. Kiitos. Jos ei ole vastahuomautuksia, ja herra kollega Nassauer. Mitä? Okei, okay, mikro, mikro. Niin, voisitteko ottaa mikrofonia? EPP-ryhmä e e on tätä suullista tarkistusta vastaan. Niin minähän olen seisomassa. Okei, okay, dann stimmen wir ab über Eli sitten äänestämme. E, ykkösestä ei tarvitse äänestää, joten tulemme tarkistukseen viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten äänestämme koko päätöslauselman esityksestä nimen muuta äänestyksen äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 570 puolesta, 11 vastaan suurella enemmistöllä hyväksytty. Sydämelliset onnittelut kaikille niille, jotka tämän päätöslauselmaesityksen parissa töitä tekivät. Sitten äänestys viidestä päätöslauselmaesityksestä valko ja koskevasta Euroopan unionin strategiasta. Ensin viiden ryhmän yhteinen päätöslauselmaesitys jonka pitää korvata nämä kaikki muut päätöslauselmaesitykset. Ja mä haluaisi kohtaan yhdeksän esittää suullista tarkistusta, olkaa hyvä. Uh, Me haluaisimme kappaleesta yhdeksän poistaa viimeisen lauseen, jossa sanotaan, että vaaditaan valko Venäjän viranomaisia lopettamaan käytännön, jossa uh, annetaan viisumia aivan erityisesti lapsille, jossa ei anneta viisumia esimerkiksi lapsille ja opiskelijoille. Eli tämä on uh, rauennut muutosesitys. Also mündliche Änderung zu Ziffer 9. Suullinen tarkistus kohtaan 9 ei vastahuomautuksia, joten siitä äänestämme näin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan. Tämä täytyy koneellisesti tarkistaa. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 242 puolesta, 340 vastaan hylätty. Sitten yhteensä päätös, esityksestä äänestys, nimenomaan äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 551 puolesta, 15 vastaan, suurella enemmistöllä hyväksytty, sydämelliset kiitokset kaikille myötävaikuttaneille. Sitten yhteinen päätöslauselma esitys kuudelta ryhmältä, jonka pitäisi korvata kaikki, jonka meitä raukeavat päätöslauselmat, muut päätöslauselmaesitykset Servicenitsan teemasta. Rouva kollega Doris Back haluaa suurisin äh, tarkistuksen kohtaan kolme. Kaikki ovat hyväksyneet sen, että tarkistus äh, kohtaa kolme täydennetään. Siinä on kysymys kansainvälisen hakin tuomioistuimen asiasta. Haluan englanniksi toistaa pahoittelunsa, että täytyy näihin kans, kotimaan tasolla näihin sotasyyllisyysoikeudenkäyntiin kiinnittää enemmän huomiota. Very good. Oikein hyvä. Ei huomautuksia, joten tässä muodossa äänestämme kohdasta kolme. Nimenhuutoäänestys koko näin tuosta ehdotuksesta äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 556 puolesta 9 vastaan hyväksytty. Sydämelliset kiitokset kaikille myötävaikuttaneille tähän päätöslausumaesitykseen. Sitten äänestysselitykset. So, wir kommen zu den mündlichen Erklärung zunächst... Äänestysselitykset ensinnäkin Teresa Reira Madurellin mietinnön kollega Henen, olkaa hyvä.